Onorevoli deputati. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät virkamiehet Euroopan parlamentissa, entiset puhemiehet, hyvät vieraat, me olemme täällä juhlimassa yhdessä parhaimpia 60 vuotta Euroopan historiassa. Tämä hetki antaa meille mahdollisuuden muistaa, että ei pelkästään tänään, vaan joka päivä. Kansalaiset ovat pääosassa Euroopan suuressa demokratiaseikkailussa. Ilman kansakuntiaan Eurooppa ei vain olisi olemassa. Intovoima ja legitimiteetti lähtevät meidän osallistumisestamme kansalaisina. Tästä syystä meidän täytyy lähettää Eurooppaa kansalaisiin. Ja tämä on minun ensimmäinen lupaukseni virkakauteni aikana. Meidän 751 Euroopan parlamentin jäsenen hyvien virkamiesten tuella täytyy tehdä työtä, jotta Euroopan toimielimet eivät sulkeudu linnoituksiin sillat ylhäällä. Meidän täytyy avata ovet mennä ulos, kuunnella ja keskustella, ymmärtää. Ottaa teidän ongelmanne, kansalaisten ongelmat ja ihmisarvon koko toimintamme keskiöön. Alakomaiden vaalit osoittivat, että emme ole kyllästyneet Eurooppaamme. Haluamme vain, että se toimii paremmin. Että se ratkaisee ongelmia, työttömyyttä, varsinkin nuorisotyöttömyyttä, terrorismi, laiton maahanmuutto, terveys, ympäristönsuojelu, naisten heikoimpien oikeuksien suojelu meillä ja muualla. Konkreettisempaa Eurooppaa, tosiasioiden Eurooppaa, reaali Eurooppaa. Maalaisjärkikin riittää ymmärtämään, että Eurooppa heikentämällä näitä ongelmia pystytään ratkaisemaan. Yksikään jäsenvaltio, eivät edes suurimmat ja vahvimmatkaan, pysty yksin käymään neuvotteluja Kiinan, Yhdysvaltain, Venäjän tai Intian kanssa. Tai torjumaan kasvavia maahanmuuttovirtoja Afrikassa tai lähi puolustamaan meidän taloudellisia etujamme – hillitsemään maapallon lämpenemistä, tuomaan esille meidän arvojamme, joissa me tunnistamme itsemme. Tänään enemmän kuin koskaan aikaisemmin unioni on voimakas. Vain yhdessä voimme voittaa ja vastata haasteisiimme. Minä tunsin itseni loukkaantuneeksi, kuten varmasti te kaikki muutkin, kun Turkin presidentti viittasi fasismiin ja natsismiin puhuessaan yhdestä meidän maistamme. Eurooppa on johtotähti muulle maailmalle perusoikeuksien suojelussa. Olemme ainoa manner, jossa ei ole kuoleman rangaistusta. Me olemme muutakin kuin markkinaa ja rahaa. Yhdessä ja solidaarisina ja vain näin voimme olla johtoasemassa arvoja puolustajana Ja kehottaa ja naapureitammekin luopumaan vapauksia rajoittavasta nationalismista. Nyt jatkamme ohjelmamme kanssa. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi kaksi vierasta tänään. Ensimmäinen vieraamme on Barbara Hendricks. Alun perin kotoisin Arkansista, Yhdysvalloista, Barbara on Ruotsin ja Sveitsin kansalainen. Hän on pisimpään palvelut UNHCRn hyvä tahdon lähettiläs. Hän on perustanut myös Barbara Hendricks Foundation for Peace and Reconciliation järjestön koordinoimaan työtä pakolaisten ja ihmisoikeusaktivistien hyväksi. Rova Hendricks, kiitos läsnäolostanne kanssamme. Good morning. Huomenta. Membre du Parlement, invité. Puhemies, parlamentin jäsenet, arvoisat Euroopan ystävät, minulle on suuri ilo, että saan olla täällä juhlimassa Rooman sopimuksen 60 vuotta. Minulta pyydettiin englanninkielistä puhetta ja niinpä jatkankin englanninkielellä. Important Tärkeät vuosipäivät saavat meidät katsomaan taaksepäin sitä tietä, jota olemme kulkeneet ja arvioimaan edistystämme. Ne antavat meille myös tilaisuuden kunnioittaa niiden kaukonäköisyyttä, jotka ovat saattaneet meidät tälle kunnianhimoiselle matkalle. Näinä historiallisesti kriittisinä aikoina meidän on kysyttävä itseltämme myös, miten haluamme liikkua eteenpäin kohti kirkkaampaa tulevaisuutta. Vanhassa kirouksessa sanotaan, olkoon edessäsi mielenkiintoisia aikoja. Ja se tarkoittaa pelon, väkivallan ja mullistusten aikoja. Ei voi kieltää sitä, etteikö aikamme olisi täynnä epävarmuutta, vaaroja ja monenlaisia kriisejä. Häikäilemättömien pankki- ja rahoituslaitosten kahlitsematon ahneus, josta ei tähän päivään mennessä ole langetettu rangaistuksia, aiheutti kansainvälisen talouskriisin, jolla oli katastrofimaiset seuraukset. Raitelta on suistunut maailmantalous, pilviä hipova työttömyys, hävytön epäyhdenvertaisuus ja säästötoimet, jotka epäoikeudenmukaisesti rankaisevat yhteiskuntiemme heikoimpia jäseniä. Nyt on 11 hetki ekologisessa kriisissä. Aikaa on erittäin vähän, jos haluamme pelastaa planeettamme. Silti edelleenkin myrkytämme maapallon vesiä ja ilmaa ja saatamme kallisarvoisia eläin- ja kasvilajeja sukupuuttoon. Globaali terrorismi on rakalaismainen epidemia, jota ajaa viha ja ruokkii moraaliton ja laiton sota, jota käydään meidän nimissämme. Sen kohteeksi joutuvat viattomat siviilit kaikkialla maailmassa ja se aiheuttaa väkivallan noidan kehän, joka koskettaa meitä kaikkia. Huomenna Muistamme surumielin viime vuotista Brysselin lentokenttäiskua, joka oli järjetön. Konfliktit kaikkialla maailmassa ovat aiheuttaneet ennen näkemättömän humanitaarisen kriisin. Tänä päivänä yli 65 miljoonaa ihmistä on joutunut pakosalle kodeistaan ja kaksi kolmasosaa heistä on sisäisesti siirtyneitä ja 80 prosenttia heistä on kehittyvissä maissa sijoittautuneena. 10 miljoonaa ihmistä on maattomina ja 600 000 heistä asuu EU:ssa. UNHCRllä ei koskaan ole ollut hoidettavanaan niin paljon perheitä kriisin keskellä sen perustamisen jälkeen vuonna 1951. Kaikki unionin jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet pakolaisten yleissopimuksen ja siinä pakolais- ja turvapaikkaoikeuksien lisäksi käsitellään myös kansallisia turvallisuushuolia. Pakolaisyleissopimus tuli voimaan heinäkuussa 1954 ja vuonna 1956 Neuvostoliiton tankit vyöryivät Budapestiin hillitsemään Unkarin vallankumousta ja 200 000 unkarilaista pakeni Itävaltaan. UNHCR tunnusti heidät saman tien pakolaisiksi ja johti heidän jälleen asuttumisponnistelujaan. Ja siitä lähtien tämä on ollut se tapa, jolla pakolaiskriisejä on UNHCRn johdolla torjuttu. 10. joulukuuta 1948 YK yleiskokous hyväksyi ja julkisti San Franciscossa kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen. Minä olin vasta 20 päivää vanha. Vanhempani eivät koskaan kuulleet tästä julistuksesta, mutta he tunsivat varsin hyvin rotusortoa koskeneet Jim Crow-lait, jotka olivat voimassa Amerikan etelävaltioissa. Minä olin kaikissa merkityksissä maaton kansalaisuudetan omassa kotimaassani. En saanut samaa laillista suojaa, enkä saanut samoja jakamattomia oikeuksia, jotka jokainen samana päivänä Stevensissa Akansossa syntynyt valkoinen tyttö sai. Lapsena seurasin kansalaisoikeusliikettä, jonka käynnisti rohkea Rosa Parks ja jota johti Martin Luther King. Kun äänioikeuslaki hyväksyttiin heinäkuussa 1964, 300 vuoden orjuuden ja 100 vuoden rotusoron jälkeen, silloin minusta tuli täysivaltainen kansalainen, jota Yhdysvaltain perustuslaissa kuvataan sain oikeuteni, mutta tärke, vielä tärkeämpää oli se, että oikeuteni harjoittaa kansalaisvelvollisuuksiani ja oikeuksiani toi minulle vapauden. Ja siitä lähtien minä halusin puolustaa ihmisoikeuksia kaikille ja kaikissa olosuhteissa. Kun UNHCR vuonna 1986 pyysi minua hyvän tahdon lähettiläksi, niin näin siinä mahdollisuuden – panna täytäntöön, toteuttaa käytännössä uskoani siitä, että sisäinen rauha ja maailman rauha ovat asioita, joiden pitää perustua ihmisoikeuksiin. Näiden 30 vuoden aikana olen korottanut ääneni eri puolilla maailmaa, Etelä-Afrikasta, Kambodžaan, Itä-Timorista, Ruandaan ja entisen Jugoslaviaan. Olen tavannut monia murheellisia äitiä, jotka ovat joutuneet hautaamaan lapsensa. Kreikassa eräs äiti kertoi heidän matkastaan, varallista matkastaan Kreikkaan ja heidän elämästään ennen tuota pakomatkaa, enkä voinut pidättää kyyneleitäni. Hänen huolensa koski ennen kaikkea lasten tulevaisuutta. Monet syrjäläislapset ovat joutuneet jättämään viisi kouluvuotta väliin kriisin vuoksi. Ja liian monet näistä perheistä odottavat yhä Kreikassa sitä, että Eurooppa panisi pakolaisten uudelleensijoittamissuunnitelman täytäntöön. UNHCRn komissaari Filippo Grandin mukaan Euroopan on epäonnistunut yhteisesti vastaamaan pakolaiskriisiin ja tämä tilanne ja sen epäonnistunut hoitaminen suosii suoraan niitä, jotka haluavat tehdä pakolaisista syntipukkeja muille ongelmille. UNHCRn asiakirja pakolaisten paremmasta suojelusta asettaa puitteet Euroopan uudelle visiolle vastauksesta maailman pakolaiskriisiin. Nämä kriisit ovat pelottavia, mutta ennen kaikkea meitä vaivaa moraalinen kriisi. Näyttää siltä, että liikumme ja toimimme ja reagoimme ilman moraalista kompassia, eikä meillä ole tietoa siitä, minne menemme ja miksi. Olemme liian pitkään sallineet sen, että pelon, vihan ja syrjäytymisen kauppamiehet puhuvat kovimmalla äänellä ja puolustavat kansallisia identiteettejämme. Heidän ehdottamansa ratkaisut ovat niitä, joissa suljetaan silmät ja sydämet ja rajat kaikelta ja kaikilta, jotka ovat erilaisia. Heitä ovat avittaneet massamedian sensaatiohakuisuus ja voitonhaku ja tiedotusvälineet ovat unohtaneet sen, että niiden historiallinen tehtävä on ollut tulevaisuuden, anteeksi, totuuden paljastaminen. Ja nyt ne puolestaan ovat saattamassa alennustilaan yhteiskunnallista keskustelua. Olen vakuuttunut siitä, että nämä ainutlaatuiset kriisin ajat tarjoavat meille kuitenkin tilaisuuden päästä eroon omista peloistamme ja vastata haasteet, haasteisiin rohkeasti. Uskoa, katsoa ihmisiä eri tilanteissa eri tavoilla ja toimia eri tavalla. Me olemme nyt elossa ja meidän pitää kantaa vastuu. Se on meidän tehtävämme, meidän on tartuttava tähän hetkeen ja ei pidä odottaa nopeita tuloksia. Martin Luther Kingin mukaan historian kaari on pitkä mutta se on taipuvainen kääntymään oikeuden suuntaan. Meidän on katsottava syvälle itsemme ja löydettävä uudelleen perusarvomme, ne hienot arvot, joille tämä unioni perustuu. Kun toisen maailmansodan pitkä yö päättyi, Eurooppa nousi tuhkasta Feenikslinnun tavoin ja syntyi uusi liitto, uusi unioni. Sen tarkoitus oli tuoda rauhaa, vaurautta ja vakautta kansalaisille – sekä edistää kasvun hedelmien tasa-arvoista jakamista sekä kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta. Se perustuu jakamattomaan ihmisarvoon, demokratian, solidaarisuuteen, vapauteen ja tasa-arvoon. Vapaus ei ole itsestäänselvyys, vaan se pitää ansaita ja se vaatii jatkuvaa valppaana oloa. Vuonna 1976 minä seurasin sydäntäni ja nuorta ruotsalaismiestä ja muutin Eurooppaan. Melkein 25 vuotta sitten minusta tuli eurooppalaisen valtion kansalainen ja halusin sillä tavalla jatkaa matkaani tässä ihmeellisessä seikkailussa. Konserteissani minulle tulee usein se tunne, että me, minä ja yleisö kuulemme musiikkia yhdellä korvalla me väreilemme samaa sointua. Ja uskon, että tämä paikka, jossa tämä väreily tapahtuu, on se sama paikka, josta ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on saanut alkunsa. Sen hetken ajan me muistamme, että me kaikki kuulumme yhteen ja olemme ihmiskunnan perheenjäseniä. Meidän on oltava pelottomia, meidän on uskallettava katsoa sitä toista silmiin, vaikka se on uhkaavaa ja erilaista. Meidän on uskallettava sanoa ihmisille, veljeni, siskoni, lapseni. Vihaa ei koskaan voiteta lisällä vihalla. Ja meidän täytyy välttää sitä ansaa, että menetämme ihmisyytemme ja sitä kautta pyrimme pelastamaan ihmiskunnan. Euroopan unioni on ainutlaatuinen luomus maailmassa. Se on ainoa maiden liitto, joka perustuu siihen, että rauha on sen tavoitteena, eikä menneisyyden, kauhe- kauhe- menneisyyden kauheuksia toisteta. Me, meidän arvomme ovat hyviä siksi, että ne ovat yleismaailmallisia ja ne ottavat kaikki mukaan. 60-vuotiaana unioni on vielä nuori, mutta maailma tarvitsee meiltä nyt sitä johtajuutta, mitä me voimme osoittaa. Pakolaiskriisin keskellä hyvin monet kanssa eurooppalaiset ovat osoittaneet myötätuntoa, solidaarisuuttaan ja anteliaisuuttaan pakolaisperheille. Perheille. Amnesty Internationalin kyselytutkimuksen mukaan viime vuonna Euroopan kansalaiset eivät pelkää pakolaisia yhtä paljon kuin poliitikkomme pelkäävät. UNHCRn lähettiläänä minä pyydän teiltä sitä samaa solidaarisuutta muita kohtaan, jota toivoisitte teidän perheellenne osoitettavan, jos teidän on pakko lähteä pakola- pakosalle. En voi katsoa kärsivän pakolaislapsen silmiin näkemättä omien lapsieni ja lasten lapsieni kasvoja. Pyydän teitä jakamaan yhteisen vastuun meidän rajojemme ulkopuolella olevien valtioiden kanssa. Esimerkiksi neljän miljoonan asukkaan Libanon on toivottanut tervetulleeksi puolitoista miljoonaa syyrialaista ja puoli miljoonaa palestiinalaista. Pyydän myös, että osoitatte solidaarisuutta muille EU-valtioille, samoin myötätuntoa. Niitä on elettävä myös kotipuolessa. Kreikka ja Italia kantavat valtavaa taakkaa ja Itävalta, Saksa ja Ruotsi ovat sijoittaneet 70 prosenttia unionin tulleista pakolaisista. Eurooppalaisena äitinä ja isoäitinä pyydän, että hoidatte velvollisuutenne ja edustatte Euroopan lapsia ja yhteisiä arvojamme. Teatterissahan sanotaan, että shown täytyy jatkua. No, nyt on ensi ilta meneillään ja itse itsensä maailman johtavaksi mieheksi julistanut tyyppi on soittanut ja kertonut sairastuneensa. Meidän täytyy jatkaa kansainvälisellä näyttämöllä ja me tiedämme, mitä meidän täytyy tehdä. Yhdessä olemme vahvoja ja kaikilla on oma tärkeä roolinsa. Siten pääsemme heikkoudesta vahvuuteen, epäoikeudenmukaisuudesta oikeuteen, pimeydestä valoon, sodasta rauhaan ja pelosta rakkauteen. Panokset ovat nyt korkeammat kuin koskaan. Meillä ei ole oikeutta epäonnistua ei omien nimiemme eikä kaikkien muidenkaan maailman lasten nimissä. Kiitos paljon. Thank you. Merci beaucoup. Of course you didn't expect them to invite me here. Ette tietysti odottaneetkaan, että tulisin tänne laulamatta. Ja siksi haluankin nyt esittää potpurin. Se on osoitettu pakolaislapsille ja siihen sisältyy Warshanshire-nimisen somalialaisen pakolaisen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 Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Ulf Englund. Merci beaucoup. Kiitos. Ulf Englund oli säästään. Kiitos paljon. I am now. Minulla on nyt ilo toivota tervetulleeksi Robert Menasse, kirjailija, joka on omistanut elämänsä kirjoittakseen EU-sta ja maapalloistumisasioista. Herra Menasse on myös Eurooppa-hankkeen demokraattisen puolen lähettiläs. Olkaa hyvä, herra Menasse. Hyvät naiset ja herrat, minulla on, niin kuin minulle hyvin painokkaasti sanottiin, 10 minuuttia puheaikaa. Tämä on hyvin vähän mitattuna siinä, mitä kaikkea täytyy sanoa, mutta 10 minuuttia on toisaalta myöskin hyvin pitkä aika, kun ajatellaan, että kello on viittavalle 12, sillä eurooppalainen hanke on tällä hetkellä tosiasioiden valossa kuilun reunalla. Mutta kello näyttää pysähtyneen, sillä olen jo vuosion ajan lukenut lehdestä, että kello on viittavalle 12. Ja vaikka minä nyt dramaattisesti ylitänkin puheaikani, eh, myöskin 10 oli 12 edelleen kaikki toimii, kuten business as usual, vaikka kaikkien aikakausien murroksessakin tätä bisnestä on ollut, ja tämä on se, mikä on tavallista, eli usual. Kysymys kuuluu kuitenkin, Äh, voiko tämä bisnes eurooppalaisen yhdentymisprojektin epäonnistumisen jälkeen taata rauhan demokratian oikeudenmukaisen jakamisen ja yhteiskunnallisen turvan pohjalta, vai tuleeko sitten ystävistä jälleen vihollisia ja suvereeneista kansalaisista autoritäärisiä kollektiiveja, jotka punoutuvat yhteiskunnalliseen jakamistaistoon aina kansalaissotaan asti ja ovat sitten mukana myöskin kansallisissa sodissa resursseista, pääomasta, markkina, markkinoille pääsystä ja vaikutuspiiristä. Epätodennäköistä. Mutta jos olemme rehellisiä, meidän täytyy tunnustaa, että moni asia näyttää kovin synkältä. Mutta haluammeko tänään sallia nämä synkät ajatukset ja tulevaisuuden huolet, vaikka ne ovat oikeutettuja, koska me juhlimme nyt juhlapäivää, Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlapäivää, ja nämä juhlapäivät vaativat juhlimista. Tällaisina aikoina halutaan tuoda itse tyytyväisyyttä esille, ei haluta mitään sanaa sotia, vaan tuoda kauniiden korulauseiden rauhanjoukot esiin. Niin pitkä, kun tämän ymmärränkin ja on todellakin hyviä syitä olla ylpeitä, niin näen tässä myöskin ongelman. Se, joka muistaa vielä Rooman sopimusten allekirjoittamishetken, joka muistaa perustajasukupolven saavutukset, heidän tarkoituksensa ja joka kunnioittaa näitä juhlallisesti, muotoilee yksin tätä kautta radikaalia kritiikkiä EUn tämänhetkisestä tilanteesta. Sillä kun muistaa Rooman sopimukset, niin näin kivulialla tavalla käy ilmi mitä tämä sukupolvi, joka tällä hetkellä on Euroopan poliittisessa vastuussa, on unohtanut tai ei ole käsittänyt. Toisin sanoen, joka kehuu perustajia, asettaa perilliset tuhoavan kritiikin kohteeksi. Pyytäisin, että yritätte seuraavaa. Kysykää hallitusten ja valtioiden päämiehiltä tai eurooppalaisten jäsenvaltioiden ministereiltä, jotka tänä päivänä tekevät päätöksiä Euroopan neuvostossa, mitkä olivat niiden poliitikkosukupolvien tarkoitukset, jotka neuvottelevat Rooman sopimuksesta ja allekirjoittivat ne, tulette havaitsemaan, että he eivät tiedä sitä. Ja kun heille sitten kertoo tästä, niin he vastaavat, että vielä mitä? Mitä te oikein puhutte? Tämä on järjetöntä, hullu utopia. Kyllä, tämän sanovat ne miehet ja naiset, jotka tänään ovat poliittisesti vastuullisia ja jotka pitävät itseään jo siitä syystä pragmaatikkoina, vaan he ilman tulevaisuuden näkyviä hoitavat niitä krisejä, jotka ovat itse pragmaattisesti aiheuttaneet. Perustajasukupolvi toimi historiallisten, historiallisten tosiasioiden pohjalta tulevaisuutta ajatellen, mutta nyt pyritään vain pidentämään huonoa nykyhetkeä ja unohdetaan historia. Tämä, tässä, tässä on tämä koko kriisi ja tästä syystä kello on nyt viittavalle 12. No, mihin nyt liittyy tämä Rooman sopimusten järjettömyys? Mikä on tämä hullu utopia? Minulla on vain 10 minuuttia aikaa, nyt enää kahdeksan. Ja haluan tässä sanoa kaikkein tähdellisimmän, vaikka se ei ehkä kuulostaisikaan juhlallis, juhlalliselta. Minä tarvitsen kaksi minuuttia, jotta voin muistuttaa, mikä Euroopan unionin tulisi olla, jonka syntymätodistuksena nämä Rooman sopimukset toimivat. 20 vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla eurooppalainen nationalismi oli johtanut kahteen tuhavaan maailmansotaan ja suurimpaan ihmiskunnallisiin rikoksiin aina Auschwitziin asti. Eurooppalainen sivilisaatio oli tuhottu. Ja nyt täytyy ottaa oppia näistä kokemuksista, että näin ei saisi tapahtua enää koskaan. Ennen ainoastaan tämä virke, tämä ei koskaan, oli ikuisuuden lupaus. Kysymys kuului, miten voitaisiin onnistua pitkällä aikavälillä saamaan kansakunnat toimimaan yhdessä ja poistamaan nationalismi niin, että saataisiin pitkällä aikavälillä hyvä yhteiseloa tällä historian myllämällä mantereella. Yhteisen Euroopan perustaja isät olivat kokeneet, että rauhansopimukset ja liittoumat eivät estä kansallisvaltioiden välisiä sotia. Tästä syystä he kehittivät ajatuksen punoa kansallisvaltioiden taloudet toisensa siten, että saataisiin vastavuoroisten riippuvuussuhteiden järjestelmä ja kumppanuus tarpeellisten yhteisten etujen pohjalle ja näin sitten nämä voitaisiin välttää nämä eri harhapolut. No, historia on tunnettua tähän asti, mutta tämä on myöskin se syy, miksi poliittiset eliitit ja todennäköisesti kansalaisten suurin osa Euroopan jäsenvaltioissa näkevät EUn ainoastaan parempana talousyhteisönä, eli periaatteessa yhteisinä markkinoina. Ja samanaikaisesti he ymmärtävät sen väärin ainoastaan etuna kansallisille talous- ja kauppataseille mutta he näkevät samanaikaisesti poliittisen unionin hyvin epäillen, näkevät sen holhoavana ja vieraana päätäntävaltana eh, uhkana kansalliselle suvereenisuudelle. Tästä syystä kansalliset edut jopa tällä yhteisesti toivotulla markkina-alueella on puolusteltava esimerkiksi siten, että puolustetaan kansallisia työmarkkinoita ja näin kansalaiset ja heidän poliittiset edustajansa ovat jälleen nationalismin ansassa, joka hän oli tarkoitus tässä estää. Perustaja Iisillä kuitenkin oli 60 vuotta sitten radikaali näkemys, että nationalismi täytyy kitkeä juurineen. Tämä tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa pyritään pääsemään eron kansallisvaltioista. Ja tämä ajatus on hyvin tärkeä. Ja tämä on se, mikä meidän täytyy tänä päivänä jälleen muistaa. EUn rauhanprojekti on periaatteessa hanke, jossa pyritään jättämään kansallisvaltiot taakse ainoastaan, että puhuttaisiin rauhanprojektista, se kuulostaa kyllä kauniilta ja myöskin pitkäveteiseltä, mutta se on hetkittäin jälleen jännittävää ja me ymmärrämme jälleen ne ristiriidat, jotka nyt tällä hetkellä toimivat kriisinä, kun ajattelemme, että alussa konkreettinen utopia eli julistettu aikomus oli se, että pyritään saamaan aikaiseksi kestävää rauhaa sillä, että kansalliset valtiot jätetään taakse. vielä kuusi minuuttia. Rooman sopimukset ovat Euroopan unionin syntymätodistus. Ja tämän unionin tarkoitus oli olla hanke kansallisvaltioiden taksijättämiseksi ja tämä täytyy toistaa usein, koska se on juuri se, mitä tämänhetkiset poliittiset elitit ovat unohtaneet tai pelokkaasti vaikenevat siitä. Rooman sopimukset ovat myöskin Euroopan parlamentin syntymähetki. Euroopan parlamentilla ei alussa ollut kovinkaan paljon mahdollisuuksia ja kuitenkin eh, Euroopan parlamentin synnyin hetki oli poliittinen vallankumous. Näin muodostui ensimmäinen suoraan valittu ylikansallinen kansanedustus. Ja mikä merkitys tällaisella ylikansallisella kansanedustuksella on, jos ei tämä, se, että pyritään kansalliset parlamentit korvaamaan. Ja jos nyt muistutaan tätä ajatusta, niin tässäkin kyllä tarvitaan suosionosoituksia. Jean Monnet ja minä suosittelen hänen elämänkertaansa, niin hän kirjoitti siinä kappaleessa, missä hän muisteli näitä neuvotteluja, jotka johtivat Rooman sopimukseen, minä siteran nyt häntä, oli aika paljon kansallista vastustusta, mutta myöskin seuraava kokemus. Kansallisvaltiot ja niiden poliittiset instituutiot olivat definitiivisesti osoittaneet, että e- eivät voi kestävällä tasolla tarjoamaan riittävästi rauhaa ja oikeudellista pohjaa. Ja tästä kaikki lähti liikkeelle. Se, minkä pystyy poliittisesti tekemään heti, ja sen, mikä voidaan poliittisella tasolla tehdä vasta tulevaisuudessa. Näin Jean Monnet. Ja sitten Walter Hallstein, joka oli yksi Rooman sopimusten henkisiä isiä, sanoi kuuluisassa puheemassaan, ja minä nyt siteraan häntä, se, että mitä nyt pyritään päättämään uusissa instituutioissa ja pyritään viemään läpi, niin tavoite on ja sen täytyy olla kansakuntien jälkeisen Euroopan muodostaminen. Se, miten suuri tämä tämänhetkinen kriisi ja takaisku on, voidaan mitata jo tässä. Voitteko kuvitella yhden saksalaisen huippupolitiikon, yhden ainoan, joka uskaltaisi sanoa tämän Walter Hallsteinin virkkeen. Voitteko kuvitella jonkun eurooppalaisen hallituksen tai valtion päämiehen, joka olisi samaa mieltä tämän virkkeen kanssa? No niin, siinä näette. Te kaikki tulette sanomaan, että tämä on hulluutta, täysin järjetöntä. Poliittiset elitit, jotka ovat nyt vastuussa Euroopan politiikasta, ovat selkeästi unohtaneet eurooppalaisen ajatuksen tai eivät koskaan ole käsittäneet sitä, koska miksi eivät muuten sano, mistä on kyse? Miksi sunnuntai-puheissa aina uudelleen vannotaan Euroopan nimeen, mutta sitä ei selitetä? Miksi eurooppalaiset arvot ja eurooppalainen rauhanprojekti eh, on, miten, miksi sitä on, pitäisi eh, vielä puolustaa näiden poikkeustelujen kautta? Miksi me teemme eurooppalaisista arvoista virkkeen, periaatteessa karikatyyrin, sen sijaan, että kertoisimme, millaista olisi kehittää kansakuntien jälkeinen perustuslaki ja, ke- ja kehitettäisiin tätä demokratiaa aina eurooppalaista tasavaltaa kohti. Miksi terrori-iskun jälkeen eurooppalaisissa kaupungeissa huolestuneisuudessamme verhoudumme kansallisiin lippuihin ja laulamme kansallishymnejä ja pidämme itsemme tästä syystä solidaarisina eurooppalaisina. Miksi aina tekopyhästi valitellaan, että Eurooppa on ikävä kyllä hyvin vaikea selittää, koska ei ole sillä ei ole mitään tarinaa sen sijaan, että sanottaisiin ääneen. Meidän ei tarvitse tällaista keksiä, meillä on. Miehet kuten Jean Monnet, Valta Hallstein, Jacques Lelö ovat tämän muotoilleet. Eh, mutta me olemme kuitenkin poliittisessa työssämme tämän unohtaneet. Eurooppalaisen hankkeen ajatus on ylittää nationalismi ja lopussa sitten kansakunnat. Ja mikä nyt on sitten niin kummallista ja käsittämätöntä siinä, että se sanotaan ääne? Kyse on Euroopan kansalaisten suvereenisuudesta eikä kansallisvaltioiden suvereenisuudesta. Miksi tätä ei sanota itse varmasti? Miksi katsomme avuttomasti vieressä sitä, kun nationalistit saavat Euroopassa jalansijaa? Miksi heille tehdään myönnytyksiä sen sijaan, että toimittaisin heitä vastaan paremmin argumentein? Meillä on historiallinen kokemus nationalismista se raunioitti tämän mantereen ja aiheutti mittaamatonta kärsimystä miljoonille ihmisille. nationalismi ei ole mikään kaunis utopia eikä mikään ihmisoikeus, vaan historiallinen rikos. Mutta kansakuntien jälkeisen eurooppalaisen hankkeen kehitys kun se nyt on hiukan onnistunut, on tuonut tälle mantereelle onnea ja rauhaa jo pitkän aikaa, kunnes se jäi jumiin tähän ristiriitaan, että jäsenvaltiot ovat jälleen ryhtyneet kansallisia oikeuksia puolustamaan kansakuntien jälkeistä Eurooppaa vastaan. Kaikki eurooppalaiset kriisit ovat tällä hetkellä tämän ristiriidan tuotteita. Nationalismi ei ole ratkaisu, vaan se on ongelma. Stefan Zweig kirjoitti 1913, joko me painamme nationalismin alas tai eurooppalainen sivilisaatio uppoaa. Me tiedämme, miten tämä konflikti tuolloin päättyi. Eurooppalaisen hankkeen perustajat äh, vetivät johtopäätöksiä nationalismista, tämän 30-vuotisen sodan jälkeen. Ja tätäkö nyt sitten ei pitäisi selittää ihmisille? Oikeuttavatko historialliset kokemukset, nämä kompromissit, joita on tehty nationalistien kanssa jäsenvaltioissa? Tietenkään ei, vaan päinvastoin. Meillä on päteviä virkamiehiä Euroopan komissiossa. Meillä on sitoutuneita edustajia Euroopan parlamentissa. Meidän täytyy luoda sellainen ilmapiiri, joka tukee sitä tai niitä Euroopan renationalisointia vastaan. Historian vastustajat tuovat meille kuoleman. Kompromissit vastustajien kanssa tuovat pitkän ja kivuliaan voiton. Eurooppalaisen utopian uudelleen rakentaminen olisi ratkaisu. Se on nyt 60-vuotias se on jo vienyt meitä pitkälle ja on näin ollut konkreettinen realistinen utopia. Ja tämä ajatus menee vielä pidemmälle kuin kaikki se, mikä tällä hetkellä toimii poliittisena pragmatismina. Nyt minulla on nämä kolme minuuttia. Minä tiedän, että myöskin tässä suuressa talossa on edustajia, jotka eivät näe itseään eurooppalaisina, vaan kans- kansallisvaltionsa edustajina. He voivat estää eurooppalaisen demokratian kehittymisen, mutta he eivät kuitenkaan voi pidätellä kehitystä. Ja minä tietysti tiedän myös, että todella monet ihmiset Euroopassa kaipaavat suvereenien kansallisvaltioiden restauraatiota – eurooppalaiset heidän joukossaan eivät saa hämääntyä tästä Maailmassa on niin paljon ongelmia, kriisejä, uhkia, on olemassa ilmiöitä, jotka ovat tavattomia, joita ei ole käsitetty. Ja monet ihmiset kuvittelevat, että kansallisvaltio on ikään kuin talo, jossa he ovat talon isäntiä ja haluavat olla juuri sitä, isäntiä omassa talossaan. Ja vaikka he asuisivat kellarissa tai palvelijan huoneessa, eivät koskaan asuisi asuinkerroksessa, he vaat, vaativat entistä ponnekkaammin, että politiikan täytyy edustaa tätä eli talon isännän näkö, näkemystä. Ja he uskovat valitettavasti, e, että he ovat sitten oman onnensa herroja, eivätkä historian uhreja. Se, joka vahvistaa näitä äänestäjiä ja joka kerää nämä äänet, pettää heidät vielä kerran, sillä kansakuntien jälkeen kehitys jatkuu, eikä se enää ö, pidä huolta näistä säännöistä. Kansallisuuden suvereenisuus poistuu objektiivisesti. Poliittinen pelivara kansallisilla hallituksilla rajoittuu, kansalliset rajat poistuvat, vaikka jotkin kansalliset hallitukset haluaisivat kuitenkin saada ne takaisin. Se, että kansakunta olisi solidaarinen yhteisö, niin se on käytännössä nyt sitä, mitä se on ollut teoriassa jo aina, täyttä fiktiota. Kaikki ilmiöt, jotka nyt määrittävät tai rajaavat elämäämme, ovat jo pitkään rajat ylittäviä. Arvoketju, elintarvikeketju, rahavirrat, ympäristöongelmat, internet, valvonta, e, kansalaisoikeuksien uhka, terrorismi ja niin edelleen. Ja nämä asiat eivät pysähdy kansallisille rajoille, eikä näitä voi poliittisesti säännellä tai säädellä rajojen sisällä. Ja kaikki se, mikä rikastuttaa elämäämme ja tekee siitä elämisen arvoista, taide, kulttuuri, tiede, ajatusten ja innovaatioiden vaihto, se ei halua kansallisia rajoja. Kansalliset rajat eivät suojele kulttuuria henkistä pääomaa, vaan tukahduttavat nämä. Ja tämä se on mitä epäilijöille, skeptikoille, kaikille niille, jotka juoksevat nationalistien pakeille, täytyy selittää kansakuntien jälkeinen kehitys, sitä ei voida poistaa, ainoastaan hidastaa. Kysykää äänestäjiltä täysin selkein sanankääntein. Haluammeko estää tämän kehityskulun massojen kärsimyksen muodossa vai haluammeko tämän kehityksen kokea puolivillaisten laiskojen kompromissien muodossa vai haluammeko luoda tämän kehityksen järkevällä tavalla? Ja totta kai jokainen, joka on järjissään, haluaa itse muokata elämänsä ehdot. Tämä on selvää. Se, että pyritään vaikuttamaan rajat ylittäviin prosessoihin. Se toimii vain rajat ylittävästi yhteisöpolitiikan kautta, eurooppalaisen politiikan kautta, Euroopan unionin perustajaisien hengen mukaan. Euroopan parlamentti on viimeisen 60 vuoden aikana jo saanut merkittäviä voittoja – Äh, eurooppalaisen parlamentarismin ja demokratian puolesta taistellessa, kyllä, me haluamme juhlia tätä, me voimme juhlia tätä, mutta meillä ei ole kyllä kovinkaan paljon aikaa juhlia ja paistata tyytyväisyydessä. 60 vuoden jälkeen minulle annettiin vain 10 minuuttia tätä puhetta varten, joten on vain oikein, jos nyt sanon, että teidän, teilläkään ei ole kovinkaan paljon aikaa estää että nyt sitten se epäonnistuu, mitä me juhlistamme tänään. Haluaisin nyt tämän viimeisen minuutin aikana, eli siis vi- minuuttia vaille 12, nopeasti yhteenvedonomaisesti sanoa, mitä toivon ja mitä pelkään. Kaikki ne asiat, joita perustajaiset pitivät tärkeinä ja jotka he halusivat ankkuroida ja tuolloin sopimuksiin, ei ollut tuolloin heti mahdollista. Rahaunioniin, sosiaalitoimen harmonisointi, yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka, yhteinen, yhteinen puolustusyhteisö ja niin poispäin. Kaikki tämä oli ikään kuin toiveajattelua ja silloin sitä kirjoitettiin vain sivuhuomautuksia, mutta nyt nämä ovat tarpeellisempia kuin koskaan. Ja nyt teidän, hyvä, hyvät edustajat, teidän täytyy nyt pitää mielessänne tämä suuri perspektiivi päivittäisessä työssänne, vaan kaiken poliittisen paineen avulla, jonka te voitte järjestää, teidän täytyy viedä tämä läpi. Ja varsinkin nyt teidän, eli Euroopan parlamentin jäsenten, täytyy poistaa demokratiapoliittiset puutteet täällä unionissa. Nämä sietämättömät ristiriidat täytyisi hävittää, joista unionin toimintakyky ja imago aina kärsii. Meillä on ajatus, tästä kansakuntien jälkeisestä eurooppalaisesta kansanedustuksesta, mutta heidät voi valita ainoastaan kansallisilta listoilta. Komissiossa meillä on ylikansallinen instituutio Euroopan kansalaisten etujen edistämiseksi ja yhteisön parantamiseksi, mutta nämä kärkitoimijat nimitetään kansallisten hallitusten puolelta. Me olemme Euroopan kansalaisia, me, meidän täytyy ja me haluamme olla, mutta riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa olemme syntyneet, meillä ei ole samoja oikeuksia ja elämän mahdollisuuksia. Jopa äänemme äänestyksessä ovat, niillä on erilainen painotus. Euroopan kansalaisilla meillä on edelleenkin kansalliset passit. Jos britit jos Briteillä olisi ollut jo eurooppalaiset passit, ainoastaan Englannin hallitus olisi voinut lähteä Euroopasta, mutta kansalaiset, jotka eivät luovu passeistaan, olisivat jääneet eurooppalaisiksi, jota he ovat. Nämä kaikki ovat kestämättömiä ristiriitoja, ne tuottavat tuottamattomia kriisejä, jotka poistavat ihmisiltä luottamuksen Euroopan unioniin yhtenäisyysprojektiin. Se, että nämä ristiriidat poistetaan ja että unionia kehitetään, on pikkujuttu, hyvät naiset ja herrat, mitattuna siinä, mitä Rooman sopimukset tuon ajan hengen mukaisesti saivat aikaan kun ajatellaan epäluottamusta, epäluuloa ja, ja revanssitoiveita. Ja tämän täytyy nyt teille olla selvää. Vaikka teidän tehtävänne ovatkin vaikeita, ne ovat helpompia kuin se, mitä 60 vuotta sitten saatiin aikaiseksi, mutta teidän tehtävämme ei ole ainoastaan verrattain helpompaa, vaan se on vielä kiireellisempää ja tähdellisempää, sillä nyt sit kuolemat viimeiset eurooppalaisen katastrofin elinjääneet, ne viimeiset, jotka omien elämäkertojensa avulla voivat osoittaa, miten tarpeen taistelu nationalismia vastaan nyt on. Jos me nyt tämän lupauksen, jonka 60 vuotta sitten annoimme, jätämme uudistamatta, me kehitä eurooppalaista rauhanprosessia. Tästä ei ikinä, ei enää tule korulause ja se ei pätisi enää. Ja jo 60 vuotta sitten ikuisuus olisi päättynyt ja näin aikakautemme tulevaisuus, jota historiallinen historialliset asiat, johon historialliset asiat vaikuttivat ja jolla ei pitänyt olla eräpäivää. No tässä nyt oli 10 minuuttia, mutta historiallisesta näkökulmasta katsottuna se oli vain tuhannesosa sekunti 60 vuoden kunnioittamiseksi. Ja tästä syystä nyt vielä käytän hiukan lisää aikaa. Minä pelkään sitä, että lähitulevaisuudessa niin sanottu poliittinen pragmatismi pettää eurooppalaisen hankkeen poliittisen idean ja haittaa sitä pelkään, että te esimerkiksi olette mukana siinä, että petätte skotit pyrkimyksessään pysyä eurooppalaisina ja tämän sijaan sitten tulette nationalista vastaan Lontoossa. Ja näin ainoastaan keskipakoisvoimat tulevat vahvistetuksi ja nämä uhkaavat eurooppalaista yhdentymisprojektia. Tämä on minun pelkoni siitä, että unohdetaan perustajien ajatus. Kansallisvaltiot kuolevat, alueiden verkosto, sen täytyy toimia pohjana, kun ajatellaan turvallista tulevaisuutta. Ja, ja nyt sitten kun ajatellaan historiaa, niin haluan tehdä tämän selväksi. Ja seuraavaksi sitten Valta Haustanin sitaatti tästä Rooman sopimusneuvosta äh, puheesta. Me emme saa rajoittua siihen, että poistamme rajat ja että äh, annamme ihmisille vapaan liikkuvuuden, vaan meidän täytyy tässä pyrkiä poistamaan eri epätasapainoja alueiden välillä, koska muuten me toimisimme Rooman sopimusten tavoitteiden vastaisesti, jossa vaaditaan, että taloudellinen etäisyys yksittäisten alueiden välillä pienenee ja samanaikaisesti pitäisi kuitenkin suojella kulttuuriset erikoispiirteet. Aluepoliittinen vastuu yhteisöllä ei liity ainoastaan niihin alueisiin, jossa on olemassa vaara ylikehittymiselle, vaan myöskin niille alueille, mm, jotka ovat taloudellisesti heikompia. Jos me edistämme talouspolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa, niin toimissamme täytyy aina olla aluepoliittinen elementti. Aluepolitiikan täytyy läpäistä kaikki nämä politiikat ja myöskin aina silloin, kun me teemme aluepolitiikkaa, niin koko eurooppalaisen talous- ja sosiaalipolitiikan kokonaisuus on mukana. Rauhan unionia ei vielä voida taata ja, ja edelleenkin olemassa se uhka, että kansallisvaltiot ryhtyvät sotilastoimiin. Rauhan unioni ansaitsee nimensä ainoastaan silloin, jos rauha voidaan tällä mantereella taata. Tarvitaan poliittisia mukanaolon mahdollisuuksia kaikille eurooppalaisille kansalaisille. Tämä täytyy taata riippumatta heidän kansallisestaan passistaan tai sitä, miten poliittisesti merkittävä tai taloudellisesti vahva jokin valtio on. Tämä on se tehtävä, eli kehittää eurooppalainen tasavalta. Ja tämä on teidän kiehtova tehtävänne, hyvät naiset ja herrat. Tehkää te Euroopasta maailman poliittista avantgardea. Haluatteko juhlia? No, juhlitaan sitä, että olemme valmiita toimimaan tässä hengessä. Ja kymmenen vuoden kuluttua, kun juhlitaan Rooman sopimusten 70-vuotisjuhlaa, niin haluamme juhlia niitä suuria askeleita, joita olemme päässeet eteenpäin. No mitä nyt puuttuu vielä paljon? Patettiset sanat. Eläköön Euroopan tasavalta. Kiitoksia tarkkaavaisuudestana ja haluan erityisesti niin, jos sallitte vielä tämän lauseen, haluan myöskin kiittää tulkkeja erittäin sydämellisesti loistavasta työstänne. Ihailen sitä ja tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan unionimme toimintakykyä. Kiitos. be very short. Minä puhun lyhyesti tässä lopussa tapahtuman päätteeksi. Però non posso... Mutta en voi tämän ensimmäisen puoliskon lopuksi tänä päivänä, kun juhlimme 60 vuotta Euroopan unionin ja sopimusten historiaa. Ja sitten vielä kymmenen vuotta ehkä päälle. Mutta haluan katsoa myös tulevaisuuteen. Euroopassa, joka on vapauden kehto. Meidän historiamme, tarinamme on ennen kaikkea suuren vapauden tarina. Moni on kuollut, monet miljoonat eurooppalaiset, mutta satat tuhannet amerikkalaiset, kanadalaiset ja australialaiset sotilaatkin. Heille olemme rajattoman kiitollisia myös tänä päivänä. Tämä vapaus etsiä työtä, rakentaa tulevaisuutta, hyvinvointia, taloutta, taloja, infrastruktuuria. Ja kiitos myös Marshall-suunnitelman, se on onnistunut. Tämä vapaus on myös pohjana talousalueelle, jossa tavarat, pääoma, palvelut ja varsinkin ihmiset ja työntekijät voivat ilman esteitä liikkua. 60 vuotta tämä suuri seikkailu käynnistyi. Se ei ole ollut helppoa me olemme pysähtyneet monta kertaa, kun on ollut pettymyksiä ja kriisejä, mutta emme ole koskaan lannistuneet. Me olemme päässeet yli vaikeuksien, epäluulon, ymmärtämättömyyden. Me olemme luoneet luottamusta ja solidaarisuutta. Olemme tehneet yhteistyötä avoimen maailman puolesta, joka tarjoaa no, enemmän oikeuksia päästäksemme tästä menneisyyden painajaisesta. Meidän täytyy olla ylpeitä tästä vapaudesta ja myös reaali-Euroopasta, joka on luonut vaurautta työpaikkoja ja pääset eroon sodista ja menneisyyden painiaisesta. Tämä suuri kohtaamisen ja vaidon tila, sillä on pitkät juuret. Me olemme olleet Kreetassa, Karttakossa, kaupankäynnijöitä, filosofia, matemaatikkoja Atenassa, Syrakuusassa, Roomassa, juristeja, insinöörejä – meidän sivilisaatiomme on syntynyt merten rantamilla joen törmäillä. Tämä perustuu jatkuvaan vaihtoon, vuorovaikutukseen, ajatusten sekoittamiseen. Me olemme myös pelastaneet tämän suurissa luostareissa alkaen benediktineistä. Humanismi on ollut tässä taustalla. Renessanssi on myös ammentanut tästä lähteestä. Me käynnistimme kaupan Venetsian ja Flanderin kesken Toskana pankeissa, luoneet suuria kulttuuriperintöä. Tämä tila on, on myös ollut taiteilijoita, kirjailijoita, filosofia, muusikkoja varten, jotka ovat vaihtaneet tietoa. Caravaggion, Rembrandtin, Vivaldin ja Bachin, Shakespearen, Molierinkin siteinä ovat yhteiset siteet, kuten myös Cervantes ei ole pelkästään Espanjan tai Italian kulttuuriperintöä, vaan koko Euroopan perintöä, koko maailman perintöä. Nyt tämä kohtaamisen tila on suuri mahdollisuus meille. Meidän täytyy avata tämä Eurooppa nuorille. Meidän täytyy tarjota heille mahdollisuuksia niin, että ei tarvitse luopua unelmista. Meidän täytyy tarjota heille mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta meidän täytyy taata heille myös mahdollisuus löytää työtä. Ilman työtä ei ole arvokkuutta. Emme voi sallia sitä, että meidän lapsemme menettävät arvokkuutensa. E ja tämän me voimme toteuttaa yhdessä. Ja kuten totesin, Eurooppa ei ole pelkästään euroa tai sisämarkkinaa, ei se ole pelkästään pankkijärjestelmä, ei vain taloutta. Eurooppa on paljon enemmän. Ennen kuin hänestä tuli keisari Trajanus Espanjasta, kysyi isältään, mutta voiko espanjalaisesta tulla Rooman keisari? Isä vastasi hänelle, Rooma ei ole kaupunki. Rooma on sivilisaation malli. Siihen aikaan se oli. Tänä päivänä, jos meidän lapsemme kysyvät meiltä, isä, äiti, onko Eurooppa Brysseliä ja virkavaltaisuutta Brysselissä? Onko se politiikkaa, pankkia? Meidän täytyy vastata heille tietysti katsoen tulevaisuuteen. Ei. Eurooppa on ennen kaikkea suuri ihanne. Eurooppa on meidän sivilisaatiomme. Eurooppa on meidän identiteettimme. Eurooppa on meidän vapautemme. Eurooppa on meidän tulevaisuutemme. Ja tämä meidän täytyy lahjoittaa meidän lapsillemme. Vaurautta, rauhaa ja vapautta.